Good morning um, everybody. Hyvää huomenta kaikille. Voisivatko kaikki, jotka seisoskelevat täällä istuutua? Thank you. Good morning. Um... Kiitos ja huomenta kaikille. Kuten tiedätte, meillä on Intan kanssa yhteiskokous ensin IMKossa ja haluaisin sanoa, että esityslistalla on kaksi kohtaa. Ensin raportti kolmikantaneuvotteluista ja sitten äänestys kulttuuriesineistä. Ja jos ei muutoksia ole, niin hyväksytään esityslista. Kertoisin myös, että tämän päivän kokouksen pöytäkirja annetaan sähköisesti käyttöönne. Ja teknisesti sitä pidetään hyväksyttänä, jos ei kukaan vastusta täältä yhteiskokouksesta viikossa sähköisen lähettämisen jälkeen. Kuten kaikki tiedätte, tätä kokousta voi seurata netissä. tämä on, meillä on sähköiset asiakirjat ja ensin saamme raportin neuvotteluista. Ja haluaisin kertoa teille, että toiset kolmikantaneuvottelut, jossa väliaikainen toimielinten välinen sopimus saatiin aikaan, järjestettiin 12. päivä joulukuuta Strasburgissa. Ja antaisin puheenvuoron kahdelle esittelijälle. Ensin edustaja Moska. Onko hän paikalla? Hän ei ilmeisesti ole paikalla. ja Seinin niin Dan Dalton haluaisitko käyttää puheenvuoron? I'll just speak very quickly. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti haluan vain esittää kiitokseni kaikille varjoesittelijöille ja virkamiehille heidän tuestaan ja Alessia yhteisesittelijää. No, Kyllä se usein on hankalaa, kun kaksi valiokuntaa tekee yhteistyötä. Tälläkin kertaa se oli varsin haastavaa, mutta mielestäni yhteistyö sujui oikein hyvin loppujen lopuksi. Ja Itävalta puheenjohtajavaltion ansaitsee myös kiitokset. että Se ohjasi neuvottelut maaliin ennen puheenjohtajakautensa loppua. Kuitenkin työtä on edelleen hyvin paljon. Tämähän täytyy täytäntöön panna kansallisella tasolla ja komissio sitä tietenkin seuraa, mutta tämän päivän äänestys on ensimmäinen askel tuossa prosessissa. Kiitos kaikille, jotka olette osallistuneet. Thank you very much, Dan. And... Kiitos oikein paljon. Voimme siis siirtyä äänestämään. Yksi äänestys. Kone äänestys heti suoraan. Äänestys alkaa. No, and we close. Äänestys päättyy. Hyväksytty selkeällä enemmistöllä 46 puolesta 3 vastaan yksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Okay, and so it's... Tämä siis tarkoittaa sitä, että näin voimme päättää tämän yhteiskokouksen. Kiitos oikein paljon Inta kollegoille.